maiden kanssa. Puheenvuorossa on komission jäsen Dikyht. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan eteläinen naapurusto on käynyt lävitse ennennäkemättömiä muutoksia sitten vuoden 2011. Ja tässä yhteydessä kauppa ja investointi ovat asioita, joilla täytyy olla vakautta lisäävä vaikutus vakauden lisääminen nimenomaan suhteessa Välimeren eteläisellä rannalle. Keskitymme kolmeen kaupan tavoitteeseen Välimeren eteläisellä alueella. Ensimmäinen on se, että syvennetään EUn kaupasuhteita joidenkin kumppaneiden maiden kanssa niin, että on eriyttyinen lähestymistapa. Joulukuussa 2011 neuvosto hyväksyi neuvotteludirektiivit, jotka liittyvät tällaista syvennettyä vapakauppa-aluetta Egyptin, Jordanian, Marokon ja Tunisian kanssa. Tavoitteena sopimuksissa on asteittainen näiden maiden talouksen integrointi Euroopan unionin sisämarkkinoihin. Nämä sopimukset ovat kattavia ja koskevat lukuisia alueita, jotka kiinnostavat kumpaakin osapuolta, kuten esimerkiksi kaupan helpottaminen, eläin- ja kasvisuojelumenettelyt, julkiset hankinnat ja kilpailupolitiikka. Ne sisältävät myöskin investointien suojan eh, palvelujen tuotteiden eh, vapaata liikkuvuutta. Neuvottelut tulevat, ovat kestävän Marokon kanssa, käynnistettiin Marokon kanssa jo maaliskuussa 2013 ja etenevät suunnitellusti. Neuvottelut ovat myöskin pitkällä Jordanian kanssa ja Tunisian kanssa. Ne voidaan käynnistää välittömästi, kun valmisteluvaihe on saatettu päätökseen. Välimmäinen prioriteetti maille, joissa tämä ei ole välittömästi mahdollinen, kuten Libya, Lebanon, Libanon ja Algeria, on niiden liittyminen VTO, maailman kauppajärjestöön, ja tässä tapahtuu jatkaminen. Pitää myöskin saada aikaan neuvottelut Libyan kanssa mahdollisimman pikaisesti. Sitten pitää myöskin toiseksi tukea sisäistä alueellista integraatiota, alueen sisäistä kaupankäyntiä välimenellisellä alueella. Suhde on alhaisempi kuin missään muualla maailmassa. Integroituneet eh, välimeren markkinat houkuttelevat investoijille. Me pyrimme vahvistamaan Agadirin sopimuksen tuvenpanoa Jordanian, Egyptin, Marokon ja Tunisian kesken – ja myöskin laajentamasta muille alueille, jotka liittyvät palveluita, julkisia hankintoja ja investointeja. Tämä siis merkitsee myöskin sitä, että annetaan rahoituksellista tukea ja asiantuntemusta. Käynnissä oleva Euromedin alkuperäsääntöjen uudistaminen on asioita pitäisi nopeuttaa. Tämä oli helppo ajatellen erilaisia näkemyksiä, joita on kumppaneilla, jotka ovat mukana tässä prosessissa. Kolmas avainelementti on alueellinen kauppakumppanuus Euroopan ja Välimeren alueella, jota tullaan seuraavassa kymmenessä kauppaa koskevassa kokouksessa syyskuussa. Ja se on mielenkiintoinen kokous, on ensimmäinen neljään vuoteen. Herra puhemies, hyvät jäsenet, komissio tekee kaikkensa pitääkseen kauppasuhteet Välimeren eteläisen alueen kumppaneihin ajan tasalla ja edistääkseen rauhaa ja vakautta alueella ja Kiitämme parlamenttia siitä, että se on jatkuvasti omistautunut tälle kysymykselle. Kiitoksia komissari Kyht. Sitten on vuorossa puhujat, puhujat kollega Gabriel. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, aivan aluksi haluaisin kiittää tästä esittelystä liittyen nykyiseen ähm, tilanteeseen ja näkymiin Euromed-kaupan suhteen. Mielestäni tilanne vaikuttaa seuraavalta. Me kuulimme teiltä, että Euroopan unionin ja euro eh, Välimeren eteläpuolisten maiden kanssa on lupaava, mutta tie on yhä pitkä, jotta kumppanuus ei olisi vain toisipuolista. Tässä haluaisin korostaa kolme asiaa. Aivan aluksi on tarpeen jatkaa työtä, jotta saisimme vapaakauppasopimuksia aikaan erityisesti. Meidän tulisi poistaa tulliesteitä. Nämä tekniset ja tulliesteet tulisi poistaa yhteistyössä kumppanimaidemme kanssa. Tähän liittyen, kuten muistutitte, kumppanuus Välimeren eteläpuolen maisten kanssa, maiden kanssa tulee perustua vahvalle alueelliselle dynamiikalle, mutta Välimeren eteläpuolen maiden yhteistyö tällä hetkellä on heikkoa. Toisekseen eh, Välimeren eteläpuolen maiden kaupan tukemisen alalla meidän tulisi olla eh, käytännön läheisiä. Kaksi esimerkkiä tässä meidän tulisi eh, tukea poliittisesti esimerkiksi viisumien myöntämisellä kauppapolitiikkaa kuten myöskin näillä kumppanuussopimuksilla, jo 2013 esimerkiksi Marokon kanssa tehtiin. Näin voisimme rohkaista entuudestaan yritysten sijoittumista Välimeren molemmille puolille. Voisimme myöskin luoda erityisesti äm, yhteisiä kauppakamareita, jotka voisivat tukea yhteistyötä vapaakauppasopimukset eivät myöskään ole mikään itsenäis, itsetarkoitus sinänsä. Ne ovat väline, jonka tarkoituksena on auttaa näitä maita liittymään täysin avoimeen maailmankauppaan. Meidän täytyy varoa siis sitä, että Tämä vapaakauppa tukee myöskin maiden kehitystä ja niiden hallinnon kehitystä, sillä me emme voi unohtaa poliittista epävakautta ja sosiaalista epävakautta kyseisellä alueella. Kaupan täytyy palvella vakautta ja rauhaa. Sitten kollega Arena, kaksi minuuttia. Merci. Euh, Kiitoksia. Kiitoksia herra de Gygtö. Te ette puhuneet kumppanuussopimuksesta Euroopan unionin Israelin kanssa. Vaikuttaa siltä, että että tässä kaupassa Israelin kanssa meidän tulisi muuttaa, muistaa muutamia asioita, erityisesti se, että länsirannan miehitysalueiden miehitys on laiton. Tässä meidän täytyy ottaa huomioon asioita. Erityisesti jäsenmaat ovat rohkaisseet äh, sitä, että miehitetyltä alueelta tuoduja tuotteita voidaan vapaaehtoisesti yhä merkitä. Näin tapahtuu yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Belgiassakin nykyisin. Toivomme, että Euroopassa me voisimme ottaa käyttöön sellaisia toimia, jotka ovat rajoittavia liittyen miehitettyjen alueiden tuotteisiin, niiden merkintöihin. Näin eurooppalaiset kuluttajat voisivat tehdä valistuneen päätöksen kuluttaessaan ja hankkiessaan toi, tuotteita ja näin voisivat tätä epäreilua tilannetta vastaan harjoittaa painostusta. Mielestäni on tärkeää muistaa myöskin tiettyjä perusperiaatteita liittyen esimerkiksi Liibyan, Tunisian kaltaisiin maihin. Tunisian tilanteessa kyseessä on siirtoonvaihteen maa, jossa kansalaisyhteiskunta täytyy ottaa huomioon sopimuksia tehdessään ympäristö ja sosiaali, ja se täytyy ottaa mukaan lausekkeessa näihin sopimuksiin, niin ne täytyy olla myöskin sitovia. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Arena. Sallitteko te kysymyksen kollegalta Malvia? Hyvä, otatteko vastaan kysymyksen kollega Movailta? Olkaa hyvä, kollega Movail. Kiitos. Haluaisin kysyä esittelijätoverilta, edustajatoverilta, onko hän yhtä mieltä siitä, että puoli tuntia sitten täällä Venäjän Venäjästä puhettaessa parlamentti totesi, että Venäjä on harjoittanut aggressiota toista maata vahingoittavalla tavalla ja siksi piti soveltaa sanktioita. Oletteko yhtä mieltä siis siitä, että on paljon puhua täällä, koska täällä käytetään tätä salia jälleen kahvihuoneena ja on kova meteli. Kuitenkin kysyisin, käytetäänkö tässä nyt kahta eri mittaa, voidaanko sanoa, että aggressio, jota soveltui Gaasaan... Haben nur 30 Sekunden für eine Zwischenfrage. Frau Kollegin Arena. Kollega Arena, olkaa hyvä. Mikro. Mikrofoni. Puisi avoir la traçabilité jotta tuotteita voitaisiin jäljittää. Tämä tekisi mahdolliseksi tehdä päätöksen kulutuksen suhteen, ellei jäljitettävyys ole mahdollista, on mahdotonta tietää, mistä alueelta nämä tuotteet tulevat nykyisin. En kannata kaikkien Israelin tai palestinalaisalueiden tuotteiden boikottia. Meidän tulisi voida tietää, onko näitä tuotteita laittomasti tuotettu miehitetyillä alueilla. Kiitoksia kollega Arena. Seuraavaksi kollega Marias minuutin verran. Kiitoksia puhemies. Taloussuhteet Euroopan unionin ja Välimeren alueen maiden välillä, niiden täytyy tukeutua keskinäisen hyödyn periaatteelle. Nyt jos jokin vapaa kauppa alueella on luomassa EUn ja Välimeren alueen välillä, silloin täytyy huolehtia siitä, että ongelmia ei synny niille maille, jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa, jotka ovat Euroopan eteläosassa. Maat, jotka, joihin on koske, joihin vaikuttanut tämä säästöpolitiikka, esimerkiksi Kreikka ja Italia on kyseessä. Ja varsinkin nyt, kun näemme, että maatalous ja taloustilanne on joutunut äh, Venäjän äh, tuontikieltotoimenpiteiden kohteeksi. Meidän täytyy muistaa myös Turkki. Turkkia hallitsee suurta osaa Kyprosta viehitettynä ja eikä tunnusta Kyproksen asemaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Kyproksen, kyproksenlaiset kyprokselaiset tuotteet pitäisi saada esteettä markkinoille. On kysymys työllisyydestä ja puhuja keskeytetään sitten vuorossa kollega Schaake kaksi minuuttia. Thank you, President, Commissioner, dear colleagues. Kiitos puhemies, komission jäsenet kollegat, kauppa on tärkeä osa meidän ulkoista politiikkaa. Sen poliittinen merkitys näkyy siinä, miten on reagoitu EUn ja Ukrainan väliseen asustajasopimukseen. Viime kesänä saivat herätyksen ne, jotka eivät vielä olet ymmärtäneet sitä, miten tärkeää on voimakas Eurooppa nykymaailmassa. Ja meillä on paljon voitettavaa. Meidän pitää laajentaa olemassa meidän vaikutusaluetta Euromed-alueella – Muutama vuosi sekin, kun rohkeat ihmiset uumasivat sortoa ja vaativat demokratiaa, monet heistä olivat nuoria, ei kuitenkaan ole toteutunut riittävästi myönteisiä muutoksia. Välttävästi Pohjois-Afrikan lähi-idän maat ovat kohtamassa suuria uhkia, jotka koskevat niiden vakautta. Siitä huolimatta meidän pitää jatkaa kunnianhimoisella kauppa-agendalla. Tämän tulisi merkitä sitä, että viimeinkin annetaan todellista vastausta siihen, mitä tarkoittaa enemmän enemmästä, eli demokratiasta enemmän mahdollisuuksia päästä markkinoille. Olemassa olevat ehdot, niitä soveltaa myöskin Israelin kanssa ja katsoa, että kauppa on myös keino, jolla luodaan lisää mahdollisuuksia ja oikeuksia, estetään korruptiota ja jolla saadaan myöskin vaurautta ja tasaisemmin ja myöskin antaa voimaa enemmän yksilöille. Tähän täytyy yhdistää myöskin koulutus, jota tulisi käyttää massiivisen nuorisotyöttömyyden torjuntaan. Lisävät mahdollisuudet voivat myöskin auttaa radikalisoitumisen ehkäisemisessä, mutta varmaankaan se ei ole ainoa ratkaisu. Kuitenkin se voi saada aikaan mm, liikkuvuutta. Kysymys ei ole pelkästään viennistä ja innovaatioista. Meidän pitää katsoa itseämme ja katsoa sitä kielteistä vaikutusta, joka maataloustuilla on Euroopan alueen viljelijöiden mahdollisuuksiin. Ne estävät kasvua. EUn tulisi myöskin olla aktiivinen koordinoimassa sitä, että vältettäisiin toimi, toimien päällekkäisyyttä alueella ja myöskin edistää alueellista integraatiota, joka myöskin voi edistää taloudellista kasvua Euroopan alueella. Kiitos. Kiitoksia kollega Schaakke. Sitten minuutin verran kollegalle Jarik. Monsieur le commissaire, monsieur... Joo, komission jäsen, hyvä puhemies, se, mitä kutsumme Välimeren eteläpuolen maiden kanssa naapurustopolitiikaksi, osa niistä hän etsii oikeuden ja vapauden tietä, on yhteistyötä. Yhteistyötä eikä kilpailua on siis tarpeen muuttaa lähestymistapaa näiden maiden kohdalla ne eivät ole mitään uuden kaupallisen levittäytymisen alueita, eikä alueita, jolta haetaan halpaa työvoimaa, eikä mitään maahanmuuton puskurialueita meidän puolestamme päinvastoin. Meidän täytyy kunnioittaa periaatteita ja meidän täytyy tarjota eh, suurta eh, rahoitusohjelmaa, kestävää rahoitusohjelmaa ja saattaa liikkeelle varoja, yhteistyövaroja meidän tulisi keskustella näistä asioista. Kehitysyhteistyöpolitiikan tulisi keskittyä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, demokratian tukemiseen, eikä meillä tulisi olla ehtoja, kansainvälisen valtorahaston kaltaisia ehtoja tuellemme. Israelin kaltaisten maiden kanssa tehtävän yhteistyön tulisi, tulisi jäädyttää. Kiitoksia kollegalle. Seuraavaksi kollega Buchner puolitoista minuuttia puhemies, herra komissaari, tilanne ihmisoikeuksien osalta Egyptissä on äh, jatkuvasti heikentynyt. Totta kai meidän täytyy olla yhteistyössä sikäläisen hallituksen kanssa ja pysyä keskusteluyhteydessä yrittää vaikuttaa asioihin niin, että tämä huono tilanne voisi parantua. Siitä huolimatta äh, neuvottelujen jatkaminen tästä sopimuksesta ovat enemmänkin kuin pelkästään yhteydenottoja ne ovat, se on enemmän kuin teknistä keskustelua. Se merkitsee sitä, että, että lukuisat ihmisoikeusrikkomukset unohdetaan ja tuemme hallitusta ja sen an, annamme sille kansallista tunnustusta. Ja kaikki ne, jotka äh, kärsivät näistä ihmisoikeusrikkouksista, tämä on iskuvasten kasvoja. Siksi haluankin kysyä teille, herra komissaari, Pidättekö te, ajatteko näitä neuvotteluita niin kauan, kunnes ihmisoikeusasioista tapahtuu eteenpäin minua Egyptissä, vai, tai sitten kun ainakin siihen näkyy tahtoa? Kiitoksia. Kiitoksia kollega Buchner. Seuraavaksi puolitoista minuuttia rouvaa Bekin. Kiitos puhemies. Kollegi, la riunione ministeriale dell'Unione. Kiitos komission jäsen. Euro med ministerikokouksessa tulee olemaan mahdollisuus jälleen puhua eri sopimuksista ja tulee myöskin tilaisuus katsoa, että kaikkien eurooppalaisten edut otetaan huomioon. Tämä komission jäs. Saksan tulkkausta ei kuulu. Okay. Ego? Thank you. I do not have a translation at all. Minulla ei ole. Niin, se ei voi olla niin. Wait, I... Anteeksi, odottakaa, minulla ei ole tulkkausta. Hamsi? Onko teillä? Uh, um, ich habe... Anteeksi, minulla oli heikko yhteys. Aloittakaa uudelleen. Ja. Oh, kein problem. <laughs> Ei ongelmaa. Niin, hyvä komission jäsen. Minähän sanoin jo, että sopimus on Marokon kanssa allekirjoitettu ja tuo, tuo se on myös johtanut siihen, että meidän markkinoilla on tullut todella halpoja maataloustuotteita. Ja nyt on niin, että jotkin suuret maat ovat, voivat viedä teollisuustuotteita Marokkoon, mutta tämä tapahtuu toinen, toisten maiden maatalouden kustannuksella. Ja pyytän, että komissio toimisi Euroopan puolesta, neuvottelisi Euroopan puolesta. Ja haluaisin myöskin, että tulevat kumppanit noudattaisivat meidän standardeja, mitä tulee nimenomaan turvallisuuteen ja kaikkea elintarviketurvallisuuteen, jolla voidaan suojella kuluttajia. Haluaisin myöskin korostaa työntekijän oikeuksia ja myöskin, että myöskin toisaalta vähennettäisiin laitonta, laitomia työsuhteita, koska työolosuhteet lämmöiden toisella puolella ovat hyvin erilaisia. Ne ovat sellaisia, jotka vaikuttavat siihen, miten meidän yrityksemme ovat kilpailussa menestyä. Meidän yrityksemme investoivat enemmän toisella puolella väli, välimertä, ja tämä merkitsee sitä pitäisi luoda todella hyvät poikkeukselliset puitteet, jotka saadaan turvallisia sijoituksia, niin että myöskin voidaan helpottaa viisumin saamista työsyistä – ja niin, että meidän yrityksemme suosittaa myöskin takuut siitä, että voidaan saada aikaan järkevää vaihtoa, että voidaan siinä saada aikaan myöskin kahdenvälisiä kauppakamareita ja että myöskin Euroopan ja kehityspankin toiminta-aluetta laitettaisiin. Myöskin kulttuurinen vaihto on tärkeää, matkailu on tärkeää, myöskin apurahat opiskelijoille ja se, että vahvistaa myöskin Erasmus-ohjelmaa Euromedin puitteissa. Tämä kaikki on välttämätöntä, jotta saataisiin aikaan sellaista toimintaa, joka myöskin Euroopan tulevan talouden kannalta tärkeää. Tärkeää on, että Eurooppa voisi toimia tässä. Kiitoksia kollega Begin. Tässä oli. Tämä ei ollut mikään äsken, no mikä yleinen ongelma, millä oli kosketushäiriö omissa kulkeissa. Seuraavaksi edustaja Alio. Une coopération yhteistyö Euroopan unionin ja Välimeren maiden välillä. Kyllä, todellakin kauppa, vapakauppa-alue, siis se, että rajat, taloudelliset rajat ja ihmiset rajat poistetaan tämän jälkeen. Tätä emme halua. Euroopan unioni voi investoida Välimeren alueeseen, mutta tasapainoisesti maahanmuuttovirtoja täytyy hallita ja virta etelästä pohjoiseen on investointi meidän tulevaisuutemme ajatellen. Meidän täytyy puolustaa omaa teollisuuttamme, va, yhteistyötämme, myös tulevaisuuttamme, mutta ei meidän tule toimia millä tahansa hinnalla. Meidän täytyy varmistaa oma turvallisuutemme. Meillä täytyy olla poliittisia ehtoja tälle tuolle. Meidän täytyy rajoittaa villiä maahanmuuttoa ja varmistaa se, että jokainen käytetty euro tuolla alueella vastaa eurooppalaisen yrityksen saamaa euroa tukea, jotta me emme rahoittaisi vain esimerkiksi kiinalaista taloutta. Joo. Kiitoksia kollega Alio. Sitten puolitoista minuuttia kollega Fisa Saisela. Kiitos puhemies, hyvä komission jäs. Naapuruuspolitiikan tavoitteena on aikaan hyvinvoinnin rauhan alue, joka mahdollistaa myöskin sen, että voidaan konfliktit ratkaista rauhanomaisen tavoin. Tämä merkitsee haasteita, jotka ovat poliittisia ja taloudellisia se, että kohtaamme, jotka naapurimme kohtaavat tässä yhdessä. Ja tämä suuria ilmiöistä tuetaan muutoksia tietyissä maissa, jotka ovat sosiaalisia ja demokraattisia, mutta nämä ovat voimakkaampia toimia. Mutta tätä sitoumusta ei ole riittävästi kuitenkaan tärkeää, kuten katsoa se, että mikä uhka täällä on meidän ää, omalla turvallisuudella ajattelen tätä epätasapainotuntia alueella, että myöskin energiaan liittymäisuuksia Magrebin alueella, jotka voisivat myöskin olla tärkeitä meidän kannalta. Mä myöskin sitä, että on saada aikaan tilanne, kasvu Tässä muutosvaiheessa kaupalla on olennainen merkitys. Meidän täytyy katsoa, miten saadaan aikaan kaupallista integraatiota Lälimeren eteläalueen maiden piirissä ja myöskin suhteissaan Euroopan unionin neuvotteluissa, jossa näitä sopimuksia on pyritty samaan aikaan. Komission täytyy taata sellainen vapauttamisen taso, joka on kunnianhimoinen avainalueella, kuten palvelut, investoinnit ja julkiset hankinnat. Näinä aikoina, jolloin suuri osa ponnisteluista ja varoista, jotka ovat kaupan alalla komission käytössä keskittyvät muille maantieteellisille alueille, on tärkeää vahvistaa integra- integraatiota Euromed-alueella, jonka tulee olla yksi komission prioriteeteista. Kiitoksia kollega Sasiela. Seuraavaksi kaksi minuuttia kollega Tarabella. Monsieur le Président, monsieur le... Hyvä komission sen hyvä puhemies. Euromed, yhteistyö Euroopan unionin ja Välimeren maiden äm, välillä aloitti vuonna 1995 Barcelonan prosessin kautta. Tämä on poliittinen ja teo, taloudellinen vastavuoroisuuteen mm, ja solidarisuuteen perustuva prosessi. Äh, perusoikeudet ja demokratia ovat äh, kaikkein tärkein pohja näille assosiaatioille sopimuksille. Tämä korostaa taloudellisen yhteistyön merkitystä, mutta myöskin vähintään yhtä tärkeää on kulttuurillinen, sosiaalinen ja koulutuksellinen yhteistyö. Tässä haluaisin ähm, tämän parlamentin jäsenellä muistuttaa sitä, että tämän yhteistyön täytyy pyrkiä naisten roolin parantamiseen ja erityisesti heidän äh, koulutukseen työhön pääsynsä parantamiseen ja kulttuurien median käyttämiseen tasa-arvon tukemiseksi ja meidän täytyy myöskin helpottaa naisten yritysten toimintaa luoda rahoitusvälineitä ja niihin helpomman pää- syyn. Ja niin tässä haluaisin tervehtiä niitä naisia, jotka olivat ensi linjassa äm, ihmisoikeus- ja demokratia liikkeessä arabimaissa. Valitettavasti näiden vallankumousten tulos on tuottanut naisen roolin marginalisoitumisen näissä maissa ja myöskin kasvattanut naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Kuten olette havainneet, edistystä on vielä toteutettavana. Toivomme, että te jaatte tämän erittäin tärkeän ajatuksen roolistamme Äh, kumppanina. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Tarvella. Sallitteko, otatteko vastaan kysymyksen kollega Ferrarta? Kollega Ferro. Kiitoksia puhemies. Hyvä edustaja Tarabella. Ähm, arabikevään vallankumousten jälkeen ettekö ole sitä mieltä, että naisten rooli on äh, valitettavasti näissä maissa kärsinyt erittäin pahasti? En tiedä, kuulitteko puheenvuoroni, hyvä herra Ferran, hyvin. Puhuin naisten avainroolista tässä taistelussa oikeuksien ja demokratian puolesta heille ja demokratian puolesta yleensä. Ja valitettavasti, kuten hyvin selkeästi sanoin, voimme olla pettyneitä näiden liikkeiden tuloksiin. Naiset eivät saa joutua marginaaliin. He ovat enemmän marginaalissa kuin ennen tietyissä maissa. Ja tämän seurauksena mielestäni meidän eurooppalaisten rooli on ottaa huomioon tämä tilanne ja tukea naisten roolia näiden maiden talouksien tärkeänä osana. Kiitoksia Velka Tarapelle. Seuraavaksi teen ilman etukäteistä puhujalistaa. Ensimmäinen puhuja. Naisten oikeuksista sanoisin, että niin sanotun Arabikevään aikana naisilla oli hyvin tärkeä rooli, että valitettavasti myöhemmin koko liike menetti suuntansa. Olen yhtä mieltä siitä, että tarvitaan rauhanomaista naapurustoa ja meidän pitää auttaa muutosvaiheessa olevia maita. Meidän täytyy talous asettaa politiikan tilalle toimimaan, ettenkään on tärkeää vahvistaa yhteistyötä näiden maiden kanssa. Barcelonan prosessi on perusta kaikelle tälle. Yksi yhteistyön alue, joka on erittäin tärkeä, on ympäristö. Meidän kaikkien etujen mukaista on huolehtia välimerestä ja sen suojelusta. Yksittäiset maat, hallitukset voivat tehdä paljon, mutta alueellinen yhteistyö on aivan yhtä tärkeää. Odotamme tuloksia 30. syyskuuta pidettävän kokouksen tuloksia ja voimme nähdä, miten paljon voidaan saada aikaan alueellisesti ja paikallisesti. Kiitoksia kollega Suitsa. Seuraavaksi kollega Niklis. Uniunea Europeană reprezintă și trebuie să reprezinte în continuare la nivel mondial un reper de dezvoltare democratică. Eurooppa tulisi edustaa talouden ja demokratian alalla mittaria maailmanlaajuisesti. Meidän täytyy löytää tapoja integroida eteläiset naapurimme tähän entisestä kommunistisesta maasta, joka on käynyt vaikean siirtymävaiheen tulevana henkilönä. Voin sanoa, että on täysin välttämätöntä auttaa näitä maita ja pitää rajat auki uusille sukupolville. Meidän täytyy jatkaa kauppaa ja tukea etenemistä oikeaan suuntaan. Mielestäni meidän täytyy sitoutua omiin periaatteisiimme ja jatkaa ponnistelua, sillä avoimet ovet tarkoittavat sitä, että heidän täytyy kunnioittaa sopimusten mukaisesti meidän arvojamme. Mielestäni on erittäin tärkeää, että Euroopan komission jäsenmaat tekevät enemmän, jotta tämä yhteistyö leviäisi. Meidän kokemuksemme voisi olla hyödyksi näille maille ja me voimme luottaa koko Euroopan unionin ja eteläisten maiden yhteistyöhön ja idässä meillä on hyvää kokemusta tämän tyyppisestä toiminnasta. Kiitoksia kollegana Kresku. Seuraavaksi kollega Jokovicic. Ei näytä olevan je pokrenuta inicijativa unija za mediteran katsomme nyt kun odotamme tätä aloitetta Euroopan unionille ja koskien Välimeren alueen yhteistyötä, tässä yhteydessä minulla on ollut mahdollisuus edustaa Eurooppaa näissä tapaamisissa. Minulla on ollut olen saanut paljon ystäviä et, Välimeren eteläpuolella. Minä tuen tätä sopimusta, minä tuen näitä neuvotteluita, mutta yhtä tärkeää on suojella meidän omia etujamme glo, globaalisti, erityisesti ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia ja myös spesifiä etuja, kuten esimerkiksi oliiviöljyn asema. Tämä on yksi niistä ongelmista, jotka ovat olemassa silloin, kun puhutaan kilpailukyvystä meidän tuotteidemme osalta globaalilla tasolla ja jopa Euroopan sisällä, koska kyllä minä tiedän, että, että paljon oliviöljyä tuodaan Välimeren eteläpuolelta, sitä sotketaan, sekoitetaan eurooppalaisiin öljyyn ja sitten sitä myydään eurooppalaisena öljynä. On muitakin esimerkkejä varmasti, mutta tämä on yksi, jonka tunnen hyvin. Uskon, että on hyvin tärkeää tietää, eh, että alkuperämaasta pidetään kiinni kaikissa tuotteissa. Kiitoksia kollega Jakovčić. Seuraavaksi kollega Vidas. Mikro. Mikro. Mikro. Mikro. Donc euh, nous, euh, de... Me tuemme ajatusta siitä, että laajentaisimme taloudellisia suhteitamme, mutta näiden kriteereiden ei tulisi olla vain taloudellisia, kun teemme päätöksiä alalla mitä tulee tulliesteiden poistamiseen ja niin edespäin. Tämä on jotakin, mikä saattaisi aiheuttaa suuria vaikeuksia taloudelle. Kokemuksesta tiedämme valitettavasti näitä tapahtunut esimerkiksi Portugalissa. Meidän täytyy ottaa sosiaaliset kriteerit huomioon ja tämän lisäksi myöskin ihmisoikeudet kyseisissä maissa. Tämän tyyppinen komplementaarisuus tuottaisi molemmille osapuolille hyötyä. Olen myöskin samaa mieltä siitä, mitä mainittiin Israelin suhteen. Mielestäni tämä on selkeä esimerkki siitä, minkälaisissa asioissa Euroopan unionin pitäisi mennä pidemmälle, eikä vain tuotteiden merkinnän suhteen. Tämähän on naivia. Muitakin mahdollisuuksia on kuin kauppasaarto. Kauppasaarto on yksi mahdollinen ratkaisu tämän ongelman. Kiitoksia kollega Vigas ja sitten kollega Foyt. Kollega Voigt. Kollega Voigt. Wir haben viel über Grundrechte. Olemme puhuneet paljon perusoikeuksista Euroopassa ja perusarvoista. Kysyisinkin vain, miksi komissio ei kerro meille, mitä Välimeren maissa Israelissa tapahtuu. YK on mukaan on tapettu 500 lasta heinäkuusta 2014. Ja lisäksi on pommitettu yli 200 koulua, tässä 45 koulua, jotka ovat YK-kouluja. Ajattelen näitä räikeitä kansainvälisen rikkomuksia, ennen kaikkea Geneven sopimuksen rikkomuksia, jotka koskevat siviiliväestön suojelua sota-aikana. Naapurussopimus Israelin kanssa olisi saatettava voimasta, tai ainakin pitäisi vielä keskustella siitä, eikö pitäisi Israelia kohdella sanktioilla, pakotteilla niin, että ja mahdollisesti jopa viedä kansainvälisen rikostuomioistuimeen Haagiin. no niin, tämä keskustelu on päättynyt ja sitten lopuksi komissaari de Hycht. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Thank you. Kiitos puhemies, kiitos Yritän vastata muutamaan kysymykseen, jotka on otettu esille. Jotkut niistä toistuvasti. Ensinnäkin on ollut erinäisiä kysymyksiä, jotka koskevat Egyptiä. Kysymystä siitä, pitäisikö ylipäätään edes neuvotella ajatella ihmisoikeusrikkomuksia, joita tapahtuu. Neuvosto ja komissio, neuvosto antoi eh, so, neuvo, valtuutuksen ne, sopimuksen neuvottelemisen, joka liittyisi eh, kauppaan ja kumppanuuteen ja tätä, siis tämä mm, on sitä, että neuvottelut eivät ole edes käynnistyneet, ja jos neuvottelut käynnistyvät, niin tehdään päätös EUn ja eh, Egyptin kesken, jos näin tapahtuu, silloin eh, komissio ilmoittaa asiasta parlamentille, että ei voida keskeyttää jotakin, mitä vielä ei ole edes käynnistetty. Mitä tulee tähän sopimukseen, on pyritty myös, että on käyty ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka katsoisivat se, mikä on, mikä on vaikutus, joka näillä eh, sopimuksilla on, ajatellen oman sosiaalisia, taloudellisia ja vaikutuksia, joita sillä olisi. Siihen tulee sellainen niin erityinen luku, joka koskee niitä velvoituksia, jotka koskevat ihmisoikeuksia. 30. syyskuuta eh, on vuorossa seuraava kokous egyptiläisen ministerin kanssa. Mitä tulee Marokkoon? in March Ja nämä neuvottelut on käynnistetty Markon kanssa 2011 ja äh, tästä neuvottelut tästä sopimuksesta ja kumikosa puoli pyrkii saamaan tämän CFDA-sopimuksen mahdollisimman pikaisesti valmiiksi. Totta kai pitää ottaa huomioon molemminpuoliset intressit ja prioriteetit. Marokko on päättänyt käynnistää laajat selvitykset, äh, jotka koskevat neuvot suunnitteluja tietyiltä alueilta, joka koskisivat tätä tulevaa e DCFDtä. Ja tässä Marko pyrkii ottamaan selvityksen tulokset huomioon seuraavalle neuvottelukierrokselle, jotenka viides neuvottelukierros on lykätty. Tämä ei merkitse suuntakaan neuvottelujen keskeyttämistä. Tekniset neuvottelut tulevat jatkumaan tämän kauden aikana, jotta voidaan varmistaa neuvottelujen prosessin jatkuvuus ja 30. syyskuuta euro välimerialueen ministerikokous tulee tämä on mahdollisuuden käydä neuvotteluja Marokon kauppaministerin kanssa. Toiminnat neuvottelut jatkuvat, että ne voidaan saada päätökseen ensi vuoden aikana. Ja nämä ECFT-neuvottelut ovat tärkeät Marokon kannalta. DCFTA, anteeksi, Korean ja neuvottelut ovat tärkeät, pitkälle, pitkälle laajalla kauppa-alueen neuvottelut ovat tärkeät ne, sekä Marokon että Egyptin kanssa. Mitä tulee sitten Israeliin? EUlla on hyvin selkeä kanta, mitä tulee Israelin siirtokuntien laittomuuteen. Tässä syystä olemme varmistaneet sen, että tuotteet, jotka ovat peräisin äh, Israelin siirtokunnista, eivät nauti suostumuskohtelua silloin, kun ne tulevat EUn markkinoille. Lisäaskel on katsoa, mikä on seuraavien eh, se noudattaa sitä ratkaisua, että jäsenvaltiot ovat noudattaneet, eli että nämä tuotteet merkitään erikseen, niitä kuluttajat täysin tietoisia omasta valinnastaan tietävät, että tuotteet ovat peräisin joko Israelista tai israelilaista siirtokunnasta. Nyt ollaan muuttamassa lainsäädäntöä pikkuhiljaa, mikä koskee pakollista merkintää eri kaikkea maataloustuotteiden osalta ja on pyritty valmistelemaan komission laajentamaan myöskin yleisempiä suuntaviivoja tällä alueella, jotta voidaan ottaa käyttöön lainsäädäntöä jäsenvaltioissa, joka koskee merkintöjä. Mitä tulee sitten näisiin kommentteihin, jotka on tehty, jotka koskevat tätä enemmästä enemmän periaatetta, Haluaisin sanoa, että kaikissa näissä pitkälle menevissä laajalaisissa kauppasopimuksissa niissä tulee olemaan molemminpuolinen sitoutuminen ihmisoikeuksiin osana tätä sopimusta ja tätä kautta pyrimme edistämään voimakkaampaa ihmisoikeusagendaa ja neuvotteluvaltuutukset näitä pitkällä media sopimuksia varten hyväksyttiin yksittäisittäin. Mitä sitten tulee tähän enemmästä enemmän kysymykseen? Totta kai tässä on kaksi kertaa enemmän tässä lauseessa. Enemmän apua, enemmän investointeja, joka merkitsee poliittisia uudistuksia, mutta se merkitsee myös sitä, että meidän täytyy myös avata omat markkinamme heille. Ja voin vakuuttaa teille, että se ei aina ole helppoa näissä sopimuksissa ja että jäsenvaltiot eivät ole joustavia. Toisaalta minusta meillä pitäisi olla hiukan erilainen lähestymistapa, mitä tulee viisumeihin, koska viisumit ovat myös yksi vaatimus, joka toistuu. Ja pitäisi myöskin sopia siitä, että toisen osapuolen täytyy myöskin asteittain näitä ovat markkinassa, heidänkin pitää ottaa vastuunsa, joten molempien täytyy toimia myös Euroopan unionin täytyy ottaa vastuunsa ja pitäisi saada aikaan enemmän joustavuutta näiden maiden kanssa kuin tällä hetkellä on tilanne. Kiitos. Kiitoksia komissaari Kyht. Näin ollen tämä keskustelu on päättynyt. Seuraava kohta esityslistalla on Rova kollega Molvai, olen nyt nähnyt vaivaa antaakseni teille kirjallisen vastauksen siitä, mitä te kirjoititte minulle. Te ette pidä työjärjestyspuheenvuoroa. Minä sanoin selvästi, että, että